Jatkamme eilisillan istuntoa, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäinen kohta esityslistalla. Neuvosto esittelee esityksen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuosi 2010. Suurella ilolla toivotan herra Hans Lindbladin tervetulleeksi neuvostosta. Hän on Ruotsin valtiosihteeri valtiovarainministeriössä. Ja toivotan myös herra Agirda Cemerdan tervetulleeksi komissiosta. Kiitos molemmille herroille siitä, että he ovat tänä aamuna paikalla. Ja herra Lindblad, olkaa hyvä. Tack så hemskt mycket. Herr talman. Niin, herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri etuoikeus saada olla täällä tänään. Tunnen suurta nöyryyttä tätä tilannetta kohtaan ja tulevan jännittävä esitellä neuvoston budjettiesitys. Eurooppa on merkittävien haasteiden edessä. Taloudellinen tilanne on vaikka se on ollut hankala, niin siitä huolimatta noin puoli vuoden ajan se on ollut vakaantumassa. Tilanne on vakiintumassa ja on mahdollista, että tämä alaspäivävä kierre on päättymässä, mutta edelleenkin on huomattavia ongelmia edessä kasvava työttömyys, kasvava budjettialijäämä, kasvava velkaantuminen ja tätä taustaa vasten on erittäin tärkeää pitää yllä kestäviä pitkän tähtäyksen julkisia julkista rahoitusta ja monien maiden ollut vaikea päästä tasapainoon tässä tilanteessa. Väestön kehitys tulee asettamaan suurta painetta julkisiin budjettiin. Ilmastonmuutos tulee merkitsemään sitä, että resurssit täytyy uudelleen jakaa ja samalla on välttämätöntä, että budjetti, josta sovimme, meidän mielestämme olisi sellainen, että sitä heijastaisi, se heijastaisi pitkälti kestävyyttä, ottaisi huomioon tulevat tarpeet ja painopisteen lisäarvolle, joka Euroopassa on, sijoituksille, jotka lyhyellä tähtäyksellä voivat johtaa meidät pois talouskriisistä. Pitäisikö minun kenties olla seisomaan? Minun täytyy tapauksessa hiukan kumartua eteenpäin, on lyhyt mies, mutta kuitenkin niin. Niin, pitkällä tähtäyksellä kuitenkin vahvistaa meidän kilpailukykyä. Neuvoston esitys, joka hyväksyttiin yksimielisesti – käsittelee juuri näitä haasteita. Se on taloudellisesti katsottuna terve budjetti, se pyrkii kehittämään koulutusta, tutkimusta, infrastruktuurin kehittämistä, kilpailukykyä, innovaatioita ja myöskin kestävyyttä, yhteenkuuluvuutta. Ja tätä kautta se myöskin sisältää sellaisia marginaaleja, jotka merkitsevät mahdollisuutta toimia odottamattomissa tilanteissa – Menettely on yksinkertainen. Jos halutaan stimuloida kasvua, työllisyyttä, hyvinvointia, niin silloin oppikirjoissa todetaan, että pitää olla harjoittaa uskottavaa politiikkaa, jossa satsataan koulutukseen, infrastruktuuriin, jossa pyritään myöskin tasoittamaan tuloeroja kautta unionin, ja juuri tätä me pyrimme tekemään. Neuvoston esitys on tasapainoinen ja kuitenkin kunnianhimoinen verrattuna vuoden 2009 talousarvioon Maksut kasvavat 1,1 prosenttia ja maksumäärärahat noin 4 prosenttia. Meidän tavoitteenamme on saada aikaan eh, seuraavat perustavat vaatimukset tätä sopimus, jotka on myöskin otettu esille ensimmäisessä käsittelyssä neuvostossa. Budjetin täytyy varmistaa se, että on riittävä rahoitus EUn eri poliittisille prioriteeteille vuonna 2010 EUn täytyy pystyä reagoimaan nopeasti haasteisiin, joita syntyy. Meidän täytyy keskittyä siihen, että voimme saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Budjettikuri, terve hallinto on se, mitä vaaditaan. Muuten me emme pysty pääsemään takaisin julkisen talouden tasapainoon. On tärkeää kunnioittaa kattoa EUlla täytyy olla liittävä, riittävästi joustavuutta, jotta se voisi reagoida tarpeisiin, odottamattomiin tapahtumiin, ja se merkitsee sitä, että EU-budjetissa täytyy olla riittävästi marginaaleja. Budjettiesitys, jonka me esittelemme, on 38 äh, miljardia euroa äh, maksutusmäärärahoissa. Ja nämä pienennykset, joita neuvosto on tehnyt äh, alustavan esitykseen, jonka komissio laati, perustuvat yksityiskohtaisen analyysiin, joka koskee budjetin toteuttamista, toimintaselvityksiin ja me katsomme sitä kapasiteettia, joka on olemassa, jotta voimme toteuttaa toimenpideratkaisuja. Keskeisiä, meillä on erinäisiä keskeisiä kriteerejä analyysissamme, joita olemme käyttäneet. Yritin käydä hiukan eri pääluokkia lävitse ykkösessä tutkimus ja innovaatio on se, että on riittävästi rahoitusta meidän budjettiesityksessämme. Projektit energia- ja infrastruktuurisektorilla ovat myöskin tällaisia alueita, joilla rahoitusta lisätään. Jos ajatellaan tätä talouden elpymistä, niin merkitsee sitä, että kasvu tällä alueella on noin 8 prosenttia. 8 prosenttia, se on hyvin paljon rahaa. Kuten kaikki tietävät, rahoitus Euroopan eh, elvytyssuunnitelmat ovat yksi niistä aiheista, joista tulemme keskustelemaan syksyn mittaan. Yksi b neuvosto on hyväksynyt eh, ne maksutusmäärät, joita komissio ehdotti, ja maksumäärän osalta neuvosto on sitä mieltä, että voidaan tehdä pieniä leikkauksia pieniä leikkauksia verrattuna alustavaan talousarvioesitykseen, mutta pyrimme kuitenkin korostamaan sitä, että siitä huolimatta meidän merkitsee sitä, että maksatusmäärärahat kasvavat 3,2 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Otsake 2. Tässä neuvosto on tarttunut voimakkaisiin korotuksiin, mitä tulee maksuseumusmäärä vuoteen 2009 4,5-4,9 prosenttia, jos Puhdistetaan tästä pois kirjanpidolliset eh, tekijät. Otsake kolmi. Kolmi tässä neuvosto on tehnyt pieniä korjauksia verrattuna alustavan esityksen vuoden ja tulemaan riittävästi resursseja eh, maahanmuuttopolitiikalle mukaan luettuna Frontex. Otsake neljä on erittäin tärkeää, että jätetään siihen kunnollinen marginaali Eh, suhteessa kattoon, jotta voidaan toimia silloin, kun on odottamattomia tarpeita mahdollisimman hyvällä tavalla. Neuvosto varmistaa 210 eh, miljardia euroa marginaaliin, ja tämä on erittäin ymmärrettävää ajatellen sitä eh, tarvetta, joka on mahdollisin korjauksen tällä alueella. Mitä tulee katastrofiapuun, neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen eh, maksatusmäärärahoista. Mitä tulee yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sen merkitys kasvaa ja neuvosto tästä syystä pyrkii huolehtimaan siitä, että tähän on riittävästi varoja. Hallinto, ajatellen taloudellista tilannetta ja kunkin instituution erityispiirteitä, neuvosto teki joitakin leikkauksia. Kunnianhimoinen tavoite on, että hallintokustannukset eivät kasvaisi nopeammin kuin inflaatio pyritään katsoa, että uusia viranomaisia, uusia toimia ei ole käyttöön lukunottamatta riitä viranomaisia, josta on sovittu 2010 ja Frontex. Heinäkuussa me korostimme sitä, miten tärkeää, että on värväysmenetelmä, joka liittyy vuoden 2010-2020 laajentumisiin ja Tästä olemme käyneet keskustelua. Samassa yhteydessä osoitettiin myös se, että on pyritty löytämään yhteisiä toimintatapoja. Silloin on kysymys EU-instituutioiden kiinteistöpolitiikkaa ja olen vakuuttunut siitä, että voimme löytää tällaisen tulen saamaan tällaisen tiedon asiasta syksyn mittaan. Voisi myöskin ottaa esille sen myönteisen ilmapiirin, joka on vallinnut kokouksissamme Euroopan parlamentin edustajien kanssa ja yhteistyö on rakentavaa ja tämä on ainoa tapa saada aikaan kunnollinen budjetti. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mr. Secretary. Kiitoksia teidän esityksestänne. Me olemme päättäneet, että puheet seisovat. Joten tämä on kaikille sama sääntö, joten paljon kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Ja seuraavaksi komission edustaja Herra Shemeta, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on siiri ilo puhua teille tänä aamuna. Minä tiedän, että budjettimenettelyn ensimmäiset vaiheet, ennen kaikkea heinäkuun sovittelu, ähm, on ollut erittäin myönteinen ja toivottavasti tämä yhteistyö jatkuu seuraavien viikkojen aikana. Meillä on vielä pitkä matka edessä, mitä vuoteen 2010 tulee ja budjettimenettelyyn ja on tärkeitä asioita, joista täytyy sopia ennen kaikkea tämä toinen vaihe, ähm, mitä taloudellisen äh, kriisin selvittämiseen tulee. Meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä. Mitä neuvoston ensimmäiseen käsittelyyn tulee ja budjettiin vuodelle 2010 tulee. Neuvoston leikkaukset eivät ole niin suuria kuin aikaisempina vuosina. Kuitenkin tässä on joitakin huolenaiheita, jotka haluan nostaa esille. Komission leikkaus maksusitoumusmäärärahoissa 1,8 miljardia ei mielestämme ole hyvä Kohdissa 1a ja 4 nämä ovat suhteellisen suuria. Ennen kaikkea mitä työpaikkoihin tulee ja myös liittymistä edeltävä tuki on tämän alainen. Sitten hallintomenot, tutkimus ja virastost. Näitä tämä koskee erittäin vakavasti. Ennen kaikkea tulisi ottaa virastot yksitellen huomioon leikkaukset ovat olleet suhteen yleistä tasoa. Mitä hallintomenoihin tulee, tämä vaikuttaa yksittäisiin ohjelmiin ennen kaikkea tutkimuksessa ja myös ulkoisissa toimissa. Minä uskon, että ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti tulee ottamaan nämä kysymykset esille. Yksi b ja kaksi kohdissa leikkaukset ovat valitettavia. Ja kun näitä tarpeita tutkitaan uudestaan, niin komissio tulee varmasti lokakuun lopussa ottamaan nämä asiat uudelleen esitellen. Komissio on sitten budjettiviranomaisille tarkastuslausuma, jossa tarkastetaan otsaketta neljä. Ja tässä avainkysymykset ovat 95 miljoonaa euroa maksusitoumuksiin, joilla tuetaan Palestiinan viranomaisia ja jälleen rakennusta Gaasassa. Ja Täytyy ottaa myös kauppasopimus huomioon, joka koskee myös maita, jotka vievät banaania. Lisä 50 miljoonia euroa sitoumusmäärärahoina ja 20 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoissa, joilla tuetaan kehitysmaita, kun taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Meidän täytyy myös tukea joulukuun Kööpenhaminan ilmastonmuutoskonferenssia. Otsake 5, hallinto, komissio ei ollut kovin, esittänyt kovin suuria vaatimuksia. Tässä puhuttiin ainoastaan 0,1 prosentista, kun verrataan lukua vuoteen 2009. Puheenjohtajamaa on ottanut tämän huomioon, mutta kuitenkin on pettymys, että neuvosto on tehnyt lisäleikkauksia komission hallintobudjettiin. Lopuksi minä toivon, että Euroopan parlamentti palauttaa nämä leikkaukset, mitä tulee maksusitoumusmäärärahoihin ja kun ne neuvottelemme kolmen tahon välillä, toivon, että nämä keskustelut ovat rakentavia ja että me saamme tyydyttävän lopputuloksen tässä budjettimenettelyssä. E, Paljon kiitoksia e, komission sen Shemeta tästä lausunnosta ja kiitoksia myös siitä, että piditte kiinni puheajastanne. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on äh, alkukeskustelu ja sitten varsinainen keskustelu käydään muutaman viikon kuluttua. Nyt esittelijät, herra Laszlo Zurian. Herra puhemies, hyvä valtiosihteeri, Arvoisa komission jäsen, puhun äidinkieltäni, koska toivon, että syntyy sellainen Eurooppa, jossa tämä on mahdollista ja luonnollista, luonnollinen oikeus jokaisessa parlamentissa, kaikissa osissa yhteistä elämää. Tämä Eurooppa ei estä äidinkielen käyttöä täällä. Sitä ei estetä edes Slovakiassa millään tavoin. Tämä rahoitusalan kriisi ei pelkästään eh, vähennä tuotantoa ja lisää työttömyyttä, mutta merkitsee myös sitä, että EUn budjettia voidaan parantaa uudistuksilla. Parlamentti jo helmikuussa määritteli oman kantansa. Oli toivoa herättävää se, että Euroopan, Euroopan neuvosto ja, ja komissio olivat tässä yksimielisiä. Alustavat suunnitelmat tuntien on kuitenkin surullista todeta, että kauniit sanat eivät kuitenkaan heijastu täysin <clears throat> luvuissa. On aikea katsoa sitä, että Euroopan unionin budjettiin kukaan ei ole tyytyväinen. Budjetin tulopuoli osa on jäsenvaltion osalta vakava haaste, mutta me kuitenkaan ole siinä tilanteessa, että voisimme saavuttaa kaikki tulokset. Meillä me olemme kaukana täydestä työllisyydestä ja tietoon perustuvasta yhteiskunnasta. Pidän maataloutta pidämme tärkeänä, mutta samanaikaisesti kuitenkin on tilanne sellainen, että maidon tuottajat ovat vakavassa kiirissä. Menopuolilla epäily herättää tilanne, joka liittyy kohesiopolitiikkaan, mutta näyttää kuitenkin siltä, että alueiden väliset erot kasvavat eivätkä vähene Euroopassa. Syntyneet ja koulutetut tutkijat työskentelevät Euroopan unionin ulkopuolella ja näin myöskin jäämme jälkeen innovaatioiden alueella. Me toivoimme, että eh, kriisi merkitsisi myös sitä, että me järjestelisimme asiat uudestaan ja tehokkaasti kansalaisten kannalta tuntuva olisi ja ymmärrettävä olisi se, mitä on Euroopan unionin budjetissa. Budjetti ei, ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että varoja käytetään pelkästään ilman korruptiota ja sääntöjen mukaisesti, mutta että myöskin menossa ottaa huomioon sen, mitkä ohjelmat tuovat lisäarvoa ja tuloksia rahoille. Mitä me siis voimme nyt tehdä? Parlamentti pyrkii muuttamaan budjettia niin, että sen viesti olisi selkeämpi kansalaisille. Aiomme lisätä niitä menoja, jotka helpottavat kriisin hoitamista. Tähän liittyen tulemme tekemään esityksiä, jotka liittyvät talouden elvyttämissuunnitelman toteuttamiseen. Aiomme katsoa ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita ja haluaisimme, että kriisin käsittely ei vain merkitsi sitä, että käyttäisiin pari miljardia sen käyt- hoitamiseen, vaan että budjetin jokainen osa palvelisi tehokkaasti tätä tarkoitusta. On katsottava, että EU pitää saada aikaan se, että unioni ei ole pelkästään tyhjänpäiväinen menoja aiheuttava tekijä, vaan sellainen, joka tehokkaasti toimii tarvittavassa tilanteessa. Tähän tarvitsemme teidän tukeanne. E, Paljon kiitoksia. Herra Shurian, seuraavaksi herra Manka. Kolme minuuttia. Vážený pán štátny tajomník. Kiitos, herra puhemies, valtiosihteeri, komission jäsen. Me olemme varmasti kaikki yksimielisiä siitä, kun me teemme budjettia Euroopan parlamentille. Meidän täytyy pitää mielessä se, että tämä on lainsäädäntötyötä kaikki, mikä ei tähän liity, täytyisi jättää budjetin ulkopuolelle. Mitä budjetin lopulliseen muotoon tulee, niin se selviää sovittelussa budjettivaliokunnan ja puhemiehistön välillä. Haluaisin kiittää poliittisia ryhmiä. Eilisessä budjettivaliokunnan kokouksessa tuettiin ehdotuksia, jotka liittyvät leikkauksiin ja varojen parempaan käyttöön. Puutteita on edelleen. Me emme pyydä kiinni hyvistä hallintotavoista aina. Esimerkiksi turvallisuus täällä Strasbourgin rakennuksessa. Me tulemme tänne neljäksi päiväksi kuukaudessa ja kuitenkin eh, näitä eh, rakennuksia valvotaan 365 päivää vuodessa. Uusi pääsihteeri on kuitenkin ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ja näin pystymme säästämään yli 2 miljoonaa euroa vuodessa. Toinen esimerkki on se, mitä tilintarkastustuomioistuin on havainnut käännössektorilla. Suunnittelussa on puutteita, kommunikaatiossa on puutteita, mitä käännöskapasiteetteihin tulee tahot, jotka tarvitsevat käännöksiä, ulkoistavat ne usein ilman, että kysytään toiselta toimielimiltä, onko heillä ehkä ylimääräisiä kapasiteetteja. Ja toimielinten budjetissa me olemme ehdotaan, että 5 prosenttia laitettaisiin varaukseen ja tämä vapautettaisiin siinä tapauksessa, että toimielimet voivat todistaa, että ne ovat yrittäneet käyttää toistensa kapasiteettia. Näin voidaan säästää yli 11 miljoonaa euroa. Tässä on yhteinen tekijä. Meillä ei ole tarpeeksi valvontaa siihen, miten varoja hoidetaan. Ja eilen poliittisten ryhmien kokouksessa oli poliittista tahtoa siihen, että asioita voitaisiin parantaa ja toivottavasti tämä kantaa hedelmää. Mitä rakennusbudjetteihin tulee, niin tämä on yksi pääkohdista. Menneisyydessä toimielimet eivät ole aina olleet tehokkaita, mitä vuokrauksiin ja ostoihin tulee. Tilitarkastustuomioistuimen mukaan toimielimet eivät tee yhteistyötä. Siksi me olemme pyytäneet hallinnolta pitkän, lyhyen ja keskipitkän aikavälin tutkimuksen tästä asiasta. Täällä Euroopan parlamentissa ja muissa toimielimissä me tarvitsemme yhteisen äh, rakennuspolitiikan, me tarvitsemme parempaa yhteistyötä tällä alalla. Mielestäni on hyvä, että neuvosto on hyväksynyt tämän myös prioriteettina. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, herra Manka. Ja seuraava puhuja on budjettivaliokunnan puheenjohtaja herra Alain Lamassoure. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensiksi onnitella herra Shemetaa siitä, että hän sai eilen vahvistuksen budjettiasioista vastaavan komissaarin nimitykseksi. Me olemme vakuuttuneita siitä, että suhteet budjettikomissaarin ähm, tulevat olemaan äh, yhtä loistavat kuin edelliseen budjettiasioista vastaavan komission jäseneen. Arvoisa puhemies, me elämme maailmanlaajuisen kriisin aikoja diplomaattisia kohtaamisia tapahtuu ja suurta institutionaalista epävarmuutta on itse unionin sisällä. Tällaisessa tilanteessa budjettivaliokunta yrittää ottaa yhteistyöasenteen, kuten esittelijämmekin jo sanoi. Me olemme pahoillamme neuvoston leikkauksista, komission ehdotuksesta tapahtuvista leikkauksista, siis, mutta samalla me ymmärrämme kyllä, että jäsenmaiden julkiset taloudet eivät mahdollista tänä vuonna sitä, että mentäisiin kovin paljon pidemmälle. Ja kuten täällä on sanottu, 2010 varainhoitovuoden budjetissa meillä on pakko saada aikaan tuloksia. Elvytysohjelma on saatava eteenpäin ja tämä aiheuttaa sen, että on oltava tarkkana, mutta silti me emme voi luopua jo aiemmin yhdessä parlamentin ja neuvoston yhdessä päättämistä poliittisista prioriteeteista. Vuoden 2010 jälkeen parlamentti haluaisi tehdä yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa, kuten myös Ruotsin ja tulevan Espanjan puheenjohtajavaltion kanssa kolmesta suuresta tulevaisuuden aiheesta. Ensinnäkin, jos asiat menevät kuten me toivomme Irlannissa, meidän täytyy saada aikaan kalenteri ja työmetodit Lissabonin sopimuksen suhteen. Toinen prioriteetti on rahoitusnäkymien keskipitkän aikavälin tarkastelu. Monivuotisten rahoituskehyksen suunnitelma, joka on tehty toukokuussa 2006, tämänhetkinen talouskriisi energian ja raaka-aineiden ja jopa ruoan hintoihin kohdistuva suuri paine, ilmastonmuutosta koskevat neuvottelut ja lisäksi vielä Lissabonin strategian nyt täysin ilmeiseksi osoittautunut epäonnistuminen. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, miten näitä monivuotisia kehyksiä tarkastellaan keskipitkällä aikavälillä. Ja kolmas tärkeä prioriteetti on Euroopan budjetin reformi. Me tiesimme jo ennen kriisiä, ettei yksikään jäsenmaa halua joutua maksamaan Euroopan ähm, kuluja, eikä pystykään siihen enää. Meidän taloudellinen panoksemme taloudelliseen ähm, taloudelliseen elvytykseen on vain kolmen promillen luokkaa. Euroopan unioni on työskennellyt jo neljä vuotta kansallisten parlamenttien kanssa, jotta saataisiin aikaan syvällinen keskustelu tästä aiheesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra Lamassoure. Ja seuraavaksi Budjettivaliokunnan puheenjohtaja antoi erittäin selkeän selvityksen Euroopan parlamentin tilanteesta. Nyt sitten valtiosihteeri Hans Lindblad vielä kerran neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin. Kiitos. Aion olla lyhyt sanainen. Me olemme kuulleet sekä komissiolta että parlamentilta kommentti siitä, että edessä on monia vakavia, vaikeita kysymyksiä tässä syksyn, mitä täytyy käsitellä. Edessä on myöskin monia helppoja asioita toivottavasti, joita voidaan käsitellä. Ja uskon, että vaikeimpia kysymyksiä tulee olemaan elvytyssuunnitelma ja se, miten se rahoitetaan. Mutta samaan aikaan kuitenkin elättelen toivoa siitä, että me selviydymme tästä. Me tiedän, että nämä tulee käymään meille vaihtoehtoja. Toinen kysymys, joka on esillä, on asia, joka koskee lyhyttä e, tähtäystä, mutta myöskin on pitkällä tässä tärkeä, tärkeä kysymys on ilmastokysymykset ja ilmastopolitiikan rahoittaminen. Haluaisin kiittää siitä, että olen saanut puhua täällä tänään. Kiitos paljon. Bardzo dziękuję, panie sekretarzu stanu. Dziękuję państwu. Paljon kiitoksia valtiosihteeri, kiitoksia kaikille puhujille. Älkää unohtako, että tämä on vasta ensimmäinen keskustelu varanhoitovuodesta 2010. Haluaisin onnitella komission jäsentä hänen nimityksestään. Yeah. Te tulette Liettuasta. Teillä on varmasti loistava ura edessänne sekä komissiossa että muualla teidän edellänne. Hän, hänellähän oli juuri tällainen hieno urakehitys. Kiitos naiset ja herrat. Sitten seuraavaksi esityslistolla neuvoston ja komission julkilausumat maahanmuutto, Frontexin rooli ja valtioiden välinen yhteistyö. Ensimmäinen puhuja tänä aamuna neuvoston puolesta herra Tobias Bilström.